Damen und Herren, liebe Freunde. Hyvää huomenta ja nyt voimme aloittaa. Möchte gern vor Beginn der Abstimmungen. Ennen kuin aloitamme äänestykset, haluaisin kuitenkin koko valiokunnalle tiedottaa yhteyksistä, joita meillä on ollut Turkkiin, niin että kaikki olemme, tiedämme yhtä paljon, että yhtä lailla eilen illalla päätimme, että Turkki-matka matka ei toteudu. Tähän on eri syitä. Ensinnäkin meidät oltiin valmiit ottamaan vastaan vain sillä ehdolla, että jo ennalta olisi sovittu kaikesta. Ja jos äh, ennakkoehtona on artiklan 23 avaaminen, niin sitten meidät otettaisiin vastaan. Samalla sanottiin, että ei äh, tällaisen parlamentin kanssa voi edes puhua, joka tuollaisen päätöslauselman hyväksyy. Päätöslauselmat voivat sisällöltään olla oikein tai väärin, mutta kyllä Euroopan parlamentin itsemääräämisoikeuteen varmaankin kuulee päättää omista päätöslauselmistaan ihan niin kuin haluaa joten me olimme suunnitelleet äh, matkaa tietenkin toisella hetkellä tuolloin mielenosoitukset eivät vielä olleet alkaneet. Me halusimme syventää suhteitamme Turkkiin ja halusimme säilyttää keskusteluyhteyden sekä luonnollisesti äh, jatkaa Turkin matkaa kohti Eurooppaa yhdessä. Mutta Euroopan parlamentin puhemies kävi eilen Turkin parlamentin puhemiehen kanssa matkan tiimoilta pitkän keskustelun. Ja hän totesi, että Ankarassa Euroopan parlamenttia ei otettaisi vastaan. Ehdotus oli sitten se, että Ankaraan voitaisiin äh, lähettää Euroopan parlamentin puhemiehen edustaja, mutta äh, tuokin ehdotus torjuttiin. Eli puhemiehemme teki kaikkensa. Keskustelin myös Turkin Eurooppa-ministerin kanssa. Nuokaan keskustelut eivät olleet mitenkään hyödyllisiä. En kerro tässä nyt yksityiskohtia sen kummempaa, mutta voin vain todeta, että hyödyllistä tuo ei ollut. Hyödyllistä ei ollut myöskään se, että jos saksalainen puoluejohtaja saa Saksalainen puoluejohtaja saa siellä puistossa, eli Claudia Roth, siis vihreiden puheenjohtaja, kynnelkaasut silmilleen ja hänelle todetaan, että joka menee terroristien luo, häntä kohdellaan terroristien tavoin. Niin kyllä tämä meillä kyllä aiheuttaa todellisen ongelman. Ja jos vielä tämän lisäksi uhkaillaan muilla toimilla, näin varovasti sanottuna, niin parasta on, että matka peruuntuu. Minä katson, että Turkki on edelleen jatkossakin Euroopan unionin tärkeä kumppani. Ja me pidämme tästä kannastamme luonnollisesti kiinni. Mutta tulevassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on sallittava mielenosoitukset ja toisin ajattelijoita ei voi heittää vankilaan. Vielä koskaan Turkissa ei ole viimeisten vuosikymmenien aikana istunut vankilassa yhtä paljon toimittajia kuin istuu tänä päivänä. Tämä on yllättänyt minuakin. Emme ole olleet tästä tietoisia, mutta nyt olemme. Ja kyllä meillä on oikeus sanoa tämä kaikki myös ääneen. Toisaalta tämä ei saa tarkoittaa sitä, että kaikki yhteydet katkaistaan. Ja siksi olemme todenneet, että tietyt huomiot liittyen matkaan Äh, pidetään nyt äh, omassa tiedossamme ikään kuin. Mm, matka kuitenkin perutaan ja yhteydet Turkkiin ja osapuoliin Turkissa säilytetään ja katsotaan, miten tämä tästä nyt sitten etenee. Kun ajatellaan mielenosoituksia, niiden väkivaltaista tukahduttamista, niin selväksi on tullut, että eivät varmastikaan kaikki ole terroristeja, niin kuin Turkin hallitus on väittänyt, kaikki mielenosoittajat, näin he ovat väittäneet. Kyseessä lienevät internet-sukupolven nuoret liberaalit ihmiset, jotka haluavat säilyttää maallisen valtion, eivätkä halua islamilaista valtiota, jotka haluavat puolustaa ää, ihmisten vapauksia. Ja siellä oli myös muun muassa ympäristönsuojelijoita, eli koko joukko erilaisia ihmisiä, jotka ajavat erilaisia asioita. Ja meidän tilanteemme tietenkin on nyt vaikea saa nähdä, miten tilanne Turkissa kehittyy. Meidän täytyy nyt tästä lyhyesti puhua, jotta kaikki tiedämme, mikä tilanne todella on ja jotta voimme jatkossa ajaa näitä asioita hyvään suuntaan. Nythän meillä on e, Islanti mm, suunnitteilla. No en tiedä, onko se yhtä vaarallinen kuin Turkki, mutta Turkkimatka on nyt kuitenkin peruttu. Herran Breda varmaan tietää tästä enemmän kuin minä. Nyt täällä on puheenvuoropyyntöjä. Äh, Sir Robert ensin. Uh, Chairman, um, thank you very Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Äh, olen iloinen tästä teidän arviostanne ja reaktiostanne tähän tilanteeseen. Minulla on kuitenkin eräs huolena, ja kuten sanoitte, kun kommentoitte tätä, on parempi puhua, äh, ylläpitää suhteet kuin katkaista suhteet. Ensinnäkin pohdin Oletteko te ja olette varmaan jo harkinneet tätä? Oletteko aikoneet kirjoittaa Turkin pääministerille ja kertoa huolenaiheesta? Niin tämä on arvovaltainen valiokunta, jolla on arvovaltainen puheenjohtaja ja se, että me perumme vierailumme on vakava kysymys ja eikö ehkä pääministerille kirjoittaminen olisi ihan tarpeen. Ja lisäksi olen hiukan huolestunut siitä, pitäisikö meidän katkaista suhteet täysin jos nyt ajattelee näitä tapauksia, jotka esittelitte tänä aamuna, oli, tämä olisi ehkä ihan yhtä tämä, mitä te ehdotitte tänä aamuna, on mahdollisesti yhtä tehokasta kuin suhteiden katkaiseminen kokonaan. Tässä on ihan pieni nyanssiero, mutta ehkä jos ei koko valtuuskunta menisi sinne, niin vain pienempi valtuuskunta tai vain te jotain tällaista, jotta pääministeri ymmärtäisi, että tämä, tämä pidetään vakavana kysymyksenä, kun jotain jäsentä kohdellaan huonosti ja syytellään terrorismista ihan noin väin, niin se on kyllä vakava asia ja meidän pitäisi kertoa pääministerille, että tämä on loukkaavaa, mutta olemme kyllä halukkaita pitämään yhteyksiä Turkkiin kansan ja maan edun nimissä. Haluaisimme keskustella joistain näistä asioista hänen kanssaan. Muuten Islanti, minä olen siinä varjoesittelijänä en voi tehdä paremmin kuin kertoa esittelijän paikalla ollessa sanoa, että teidän tulisi mennä sinne ja käyttää hurmausvoimaa ne heihin, jotta he sitten ehkä jättäisivät hakemuksen. Ajattelin mennä Islantivaltuuskunnalle. Viimeksi olen kuulkaa ollut Islannissa vuonna 1979 ja edelleen vaalin noita hienoja muistoja. Mutta äh, äh, olen kyllä samaa mieltä kanssanne. Kirjoitetaan kirje Turkin pääministerille tai parlamentin puhemiehelle, pohditaan kummalle, ei tänään, mutta tässä nyt lähipäivinä näin voitaisiin tehdä. Ja Tätä kautta ehkä voisimme avata keskustelut jälleen ja osoittaa, että haluamme edelleen säilyttää hyvät suhteet Turkkiin ja Turkin parlamenttiin. Rouva Flotre, Turkki-valtuuskunnan puheenjohtaja, ehkä voisimme tehdä tämän yhdessä, mutta nyt olette pyytänyt puheenvuoroa. Euh, Kiitoksia. Pinnallahan tässä on huoli, huoli Turkin tilanteesta ja myös huoli, joka koskee Euroopan unionin ja Turkin suhteita. Turkkihan on enemmän kuin kumppani. Turkki on ollut ehdokas valtio jo jonkin tovin. No, toivottavasti lopulta saamme hyviäkin uutisia kansalais yhteiskunta on joka tapauksessa mobilisoitunut, jalkautunut tässä kyseisessä puistossa, ovat kuitenkin eurooppalaisia. Tällainen kansalaisliike on kiintoisa asia siitä huolimatta, että sitä on nutistettu aika järein keinoin. Ja pääministerin ehdotus on aika halventava eri, mielenosoittajia kohtaan, erittäin arrogantti, autoritäärinen. Tämä reaktio on omiaan huolestuttamaan meitä ja saattaa jopa hiukan saastuttaa vuoropuheluamme. Poliisin väkivalta ja turvatoimet, joihin on ryhdytty, muun muassa lääkäreiden kohtelu, tuo, asianajajien kohtelu, kaikkien niiden kohtelu, jotka ovat pyrkineet auttamaan Gesipuiston mielenosoittajia. Kaikki tämä on sellaista, josta täytyy lausua selkeitä sanoja päätöslauselmassamme emme voi hyväksyä tämän kaltaisia julkilausumia poliittisilta vallankäyttäjiltä. Eihän tämä aivan uutta ole, koska kertomuksessa, jonka hyväksymme joka vuosi, niin kyllä olemme ilmaisseet monta kertaa näissä raporteissamme, kertomuksissamme huolemme muun muassa ilmaisun vapautta kohtaan. Eli ei tässä tavallaan meidän reaktiossamme ole mitään uutta eikä ihmeellistä auringon alla mutta me erittelemme omia vaatimuksiamme. Ja aivan kuten te, puheenjohtaja, niin minäkin olen sitä mieltä, että poliittisen dialogin täytyy voida jatkua myöskin näin kriisin hetkellä. Meidän täytyy onnistua äh, vakuuttamaan vastapuolemme poliittisten suhteidemme jatkuvuudesta ja oleellisuudesta – kyllähän dialogin täytyy olla loppujen lopuksi hyödyllistä niin, että se on omiaan rauhoittamaan tilannetta. Dialogin täytyy jatkua ja sen täytyy olla myös yksi huolen. Sen jatkuvuuden täytyy olla yksi huolenaiheistamme. 27. ja 28 järjestettiin kokous ja viittaan siihen, mitä siellä sanottiin. Siellä puhuttiin avoimen ja re- avoimen ja rehellisen dialogin puolesta, joka kuitenkin on myös tuo, tuottaa tulosta. Minä, hyvät kollegat, olen edelleen sitä mieltä, että nyt, että me olisimme paljon johdonmukaisempia, meillä olisi paljon helpompaa jos mitä pikimmiten voisimme antaa Turkille sen viranomaisille ja erityisesti oikeusministerille jonkinlaisen toimintasuunnitelman, etenemissuunnitelman, tiekartan. Tällä tavalla voisimme ehkä ähm, helpottaa niiden tahojen oloa, jotka ovat avoimia Euroopan parlamentin mielipiteelle, mutta eivät välttämättä tiedä, miten toimia. Joten tässä minä vain olen tehnyt työtäni, mutta olen paljon rauhallisempi kuin jos meidän pitäisi näitä lukuja 23-24 yksipuolisesti jatkuvasti vain jumittaa. Tietysti täytyy muistaa kurditilanne, täytyy muistaa että kun olemme puhuneet Turkin demokratiasta, niin siinä on ytimessä ollut tämä kurdikysymys. Ja kurdialueella on ollut aika vähän mielenosoituksia, joten nämä niin kutsut pekattistit eivät ole Taksimin aukiolla. Heitä ei ole siellä näkynyt, näitä PKA-puolueen jäseniä. Ja on erittäin tärkeää, että että eh, se prosessi, jonka olemme saaneet alkuun, ja voi jatkua. Joten on selvää, että meidän täytyy ö, eh, rehellisesti esittää vaatimuksensa ilman mitään tapoja. ja meidän täytyy myös jatkaa ja syventää dialogia, käyttää kaikki keinot hyväksemme, jotta ö, eh, dialogi voi jatkua, emmekä, eikä ei, mielenosoittajien tietenkään, heitä ei pidä nähdä tahona, jotka haluavat erityisesti blogerata 2024 luvut. Kiitos. Suljen nyt puhujalistan. Pyytäisin, että kaikki puhutte lyhyesti. Tarkoitus oli äänestää kello 10, mutta se ei taida ihan onnistua. Peterle seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Turkki on nyt hyvin erityisessä tilanteessa tämän tyyppisiä mielenosoituksia Turkissa ei aiemmin ole nähty. Tähän ei ole totuttu. Minä aiemmin työskentelin kaupunkisuunnittelussa ja tiedän, että mitä ympäristön suojelijat esimerkiksi Turkissa tällä hetkellä vaativat. Alun alkaen näiden mielenosoitusten taustalla ei ollut poliittisia motiveja, ei, vaan puolustettiin oikeusvaltiota. Jos oikein ymmärsin, oikeus Istuin oli päättänyt, että puistossa ei saanut ää, tehdä tiettyjä muutoksia ja näin ollen viranomaisten toimet eivät olleet missään suhteessa näihin protesteihin. Tämän jälkeen hän sitten protestit levisivät muihinkin kaupunkeihin ja mukaan tuli muita poliittisia pyrkimyksiä. Nyt mielenosoituksiin ovat liittyneet kaikki kommunisteista äärioikeistolaisiin ja siltä väliltä. Ja mukana on koko, koko aikamoinen kirjo mielenosoittajia. Ja ensimmäistä kertaa kansalaisten tahto on ilmaistu. Ensimmäistä kertaa myös Euroopan unionin tukea vaaditaan ö, äh, kansalaisille. Kansalaiset vaativat nyt Euroopan unionia rinnalleen, ja tämähän nyt on aivan uusi tilanne. Alun hän liikehdintä lähti todella alhaalta ylöspäin ja on mahdollista, että tämän jälkeen tiettyä manipulointiakin on saattanut tapahtua, mutta ei tässä nyt voi väittää, että kyseessä olisivat terroristit. Nyt meidän täytyy todella pohtia, miten saamme jatkettua vuoropuhelua Turkin kanssa ja miten saamme Mm, jatkettua äh, vuoropuhelua myös Turkin sisällä. Kaikkein huonoin vaihtoehto on se, että tässä nyt äh, todella tilanne pääsee kiristymään äärimmilleen ilman, että keskustelua pääsee syntymään. Äh, toki mahdollista on, että tämä tilanne kiristyy entisestään. Enkä minä tässä nyt mitään ehtoja lähtisi sannelemaan. Olen todella pahoillani, että Turkki osapuolena eh, meille esittää ehtoja yhteistyöllemme. Toivoisin, että tässä löydettäisiin joku tapa tämä kiertää ja toivoisin, että nämä luvut sitten oman logiikkansa pohjalta jatkuisivat. Kiitoksia. Kiitos. Eh, tässä herra Peterle puhui varsin pitkään. Nyt sitten äh, mm, puolitoista minuuttia seuraaville. rouva Työharus seuraavaksi. Αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, αν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την Τουρκία γιατί... Minä tässä pohdin, pitäisikö meidän pyytää anteeksi turkkilaisilta siitä, että he tunnistivat Armenian kansanmurhan. puheenjohtaja, mikä tahansa hyvän tahdon ele äh, hallitukselle on kuin äh, e-, että iskettäisiin mielenosoittajia puukolla selkään. Ähm, tätä mielenosoittajat ajattelevat. Ongelma tässä ei ole meidän käyttäytymisemme, vaan Turkin viranomaisten käyttäytyminen ja miten he ähm, toimivat mielenosoittajia ja Turkin kansaa kohtaan. Herra Schulz lähetti äh, kirjeen, äh, jossa sanotaan, että pitää pohtia sitä, miten herra Baish kohteli Renate Sommeria. Tämä oli todella loukkaavaa, loukkaavaa kohtelua saksalaista meppiä kohtaan. Minä tiedän, millaista tämä käyttäytyminen on. Minä olen henkilökohtaisesti kokenut tätä. Se, mitä saattaa tapahtua, on, että tällainen sotilastyyppinen valtio ikään kuin pääsee EU-hun? Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπατε. Kiitoksia. Ensinnäkin voidaan todeta, että me olemme sanoneet erään asian jo useaseen otteeseen. Te sanoitte sen tänään ja me olemme tänään toistaneet nimittäin, että Turkki on meille tärkeä kumppani. Itse näen asian niin, että tämä kanta jää historiaan. Totta kai me toivomme, että Turkki pääsisi Euroopan unionin jäseneksi, mutta asiat täytyy selvittää. Meidän täytyy tehdä Turkille selväksi, että eivät he voi käyttäytyä tällä tavalla. Eivät he voi tällä tavalla loukata EUta ja toimia tällä tavalla päivittäin Euroopan parlamenttia kohtaan. Eivät he voi määräillä meitä, kertoa, miten meidän tulisi äänestää, kuinka meidän tulisi käyttäytyä. Mielestäni tämän valiokunnan tulisi tuomita se, mitä Turkissa tällä hetkellä tapahtuu. Meidän täytyy tuomita Erdoganin politiikka sen tiedon perusteella, mitä meillä on. Meidän täytyy ilmaista solidarisuuttamme eh, turkkilaisia ja mielenosoittajia kohtaan. Täytyy tehdä selväksi se, että he eivät ole terroristeja. Ja meidän täytyy lähettää sellainen poliittinen viesti, että tällaista eh, käyttäytymistä ei tulla enää sietämään. Emmekä tule avaamaan lukuja 23 tai 24 koska kaikkien täytyy edetä vastuullisella tavalla. Kiitoksia. te sanoitte, että kun tapasitte herra Bajishin, oli asioita, joista voisitte kertoa meille yksityisesti. Me emme voi kaikki tavata teitä henkilökohtaisesti joten voisitteko ehkä kertoa vähän enemmän kaikille täällä julkisesti tästä yksityistä keskustelusta? tästä keskustelusta, jota käymme täällä tänä aamuna. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pohtia sitä, miten EU kohtelee Turkkia ja e, liittyykö Turkki EU-hun vai ei. Tähän asti asiat ovat olleet varsin epäselviä. Se viesti, jota me välitämme Turkille, on se, että jotkut valtiot haluavat, että Turkki liittyy ja toiset esittävät, että haluavat, että Turkki e, liittyy ja toiset piiloutuvat e, näiden taakse. Tämä on se viesti, jota me välitämme ja se ei varmaan auta heitä. Mutta en tiedä, miten voimme oikein yhdistää sen, miten Turkin poliisi kohtelee mielenosoituksia siihen, ovatko luvut 23 ja auki. Tietenkin voimme keskustella tästä ja ottaa kantaa siihen, mutta minun näkemykseni mukaan sillä ei ole mitään tekemistä Turkin poliisin äh, voimankäytön kanssa. Ja joku äh, vihjasi, että jos nämä luvut avattaisiin, niin poliisin toimintatapa olisi erilainen. En ole samaa mieltä. Olen samaa mieltä siitä, että on helpompi päästä äh, ratkaisuun, kun on rehellinen vastapuolen kanssa ja vaikuttaa siltä, että Turkki oli rehellinen, Rabaish oli rehellinen kanssanne, joten meidänkin täytyy olla kristallin kirkkaita tässä asiassa. Sydämestä kiitokset näistä puheenvuoroista. Tiedättekö, joskus on hyvä olla lisäämättä jännitettä Eli joskus on paras pitää mölyt mahassaan julkisessa tilaisuudessa. Siksi olen mielelläni valmis antamaan teille henkilökohtaisesti lisätietoja kahdenvälisissä keskusteluissa, mutta en nyt tässä kokouksessa, tässä ja nyt. Ja katsotaan, miten asiat etenevät. Mitä tulee Omen Räyttenin mietintöön, niin siinä minä itse asiassa voin sanoa tämän teille kaikille avoimesti, olin tuon luvun 23 avaamisen puolesta, mutta nyt en ole ollenkaan varma siitä, että se tulisi avata tällä viikolla näiden vaatimusten jälkeen. Tilanne on nyt toinen. Mutta kyllä minä periaatteessa kannatan neuvottelujen jatkamista. Jotkut muut ovat ehkä jotain muuta mieltä, mutta minä katson, että joka tapauksessa tätä eh, neuvottelun lankaa ei saa nyt päästä, päästä katkeamaan. haluamme Turkin, joka on lähemmissä liitoksissa meihin kuin muihin. Kyllä tämä mielestäni olisi meille parempia. Siksipä on myös ihan meidän etujemme mukaista yhteistyötä jatkaa. Onko viime kädessä sitten lopullinen määränpää jäsenyys, niin saa nähdä, mutta tavoitteena se nyt ainakin on jatkamme tai seuraamme tilanteen kehittymistä ja minä pidän teidät ajan tasalla heti, jos jotain uutta tiedotettavaa tulee. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, hyvät naiset ja herrat. Kyseessä on äänestys. Herra Medendes del Vajen mietintö. EU ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Kollega, onko vielä jotakin sanottavaa? Ei, joten me voimme näin ollen aloittaa äänestyksen. Tarkistukset 21 ja 36 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 22 puolesta. Vastaan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 tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Demarit eivät nyt olleet mukana pelissä. Ää, joskus sitten ehkä vähän ää, siellä ää, piilossa. Siis 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Neljäkymmentäkaksi oli siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. Ja demarit eivät sieltä piilosta tulleet äh, kyllin vikkelästi, eli tämä kaatui 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta 47. Ja tarkistetaan sitten. Äänestys on päättynyt. 22.16 hyväksytty. No olisipa se nyt ollut aikanoloa, jos olisin taas ollut väärässä, mutta enpä ollut. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tarkistus. Tänään eh, toteaisin, että eh, sosialistien tulisi olla aktiivisempia, eli porukka siellä vasemmalla puolellani. Niin. Äänestys on päättynyt. 20-24 äänin hylätty. Ja tämähän oli numero 50.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 Kukas tämän tarkistuksen oli tehnyt sitten? Kollega äh, Chrysler täällä jotain huutelee. Kyllä. Minun mielestäni on aika hienoa, että täällä on tällainen sekoitus erilaisia tarkistusten tekijöitä. Hieno lopputuloshan tästä tulee. Sitten johdantosan kappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No se oli jo hyväksytty, kun siinä oli näin monta allekirjoittajaakin automaattisesti. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Inta ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta kolmonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Äänin 45 puolesta ja yksi tyhjää hyväksytty. Äh, äh, ja seuraavaksi meillä on vuorossa äh, kertomus valtuuskuntamatkasta Georgian. Äh, Libor Rucek johti tätä valtuuskuntaa. Libor, ole hyvä. Okei, okay, vielen dank. Hyvä on, paljon kiitoksia. No niin, kollegat, kuten tiedätte, kaksi viikkoa sitten 3. Äh, ja 4. kesäkuuta meillä oli tiedonkeruu matka, Afetin lonkerumatka Georgiaan. Meitä seitsemän siellä, viiden poliittisen ryhmän edustajia. Meidän valtuuskunnassamme oli hyvin myönteinen ilmapiiri. Me tapasimme Georgian viranomaisia. Me eh, eh, illasista listimme eh, parlamentin puhemiehen, presidentin, pääministerin kanssa, meillä oli keskustelijoita opposition kanssa, sisäministerin, oikeusministerin kanssa, kahden ulko asioista vastaavan varaministerin kanssa, oikeusasiamiehen kanssa. Meillä oli myös pitkiä tapaamisia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja se, mitä voimme sanoa, on, että Georgian tilanne on, niin kuten eilenkin mainitsin, meillä on siirtyminen yksipuoluejärjestelmästä monipuoluejärjestelmään. Joskus tämä on vaikeaa, eh, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö tilanne olisi monimutkainen. Mm, yhteiselo eh, presidentin ja pääministerin välillä on yhäkin vaikeaa. Äh, on hyvin paljon tällaista poliittista polarisointia, äh, yhteiskunnallista myös. Syksyllä järjestetään presidentinvaalit, joten osa vierailuamme ja myöskin pääviestimme oli se, että tilanteen täytyy rauhoittua. että me haluamme auttaa Georgiaa tässä siirtymävaiheessa. se, mitä me kuulimme tästä euroatlanttisesta suuntautumisesta, kyllä kaikki suuret poliittiset puolueet, olivat ne sitten hallituksessa tai oppositiossa, nämä pääpoliittiset puolueet haluavat tätä euroatlanttista suuntautumista haluavat menestyksen, mitä tulee Vilnan huippukokoukseen. Assosiaatiosopimus halutaan käyntiin ja samoin tämä pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-aluesopimus. Joten verrattuna edelliseen hallituksiin tässä päänsuuntauksessa ei ole mitään muutosta, mitä tulee ulkopolitiikkaan. Kyllä, muutosta on, mitä tulee suhteisiin Venäjän kanssa. Me keskustelimme siitä ulkoasiaministerin edustajan kanssa ja myöskin pääministeri Ivanishvilin kanssa. Ja hän sanoi meille, että Georgialla ei ole vahvuutta, riittävästi vahvuutta muuttaakseen uutta, tätä tilannetta, joten uusi strategia on se, että keskitytään Georgian rakentamiseen, keskitytään poliittisen järjestelmän, taloudellisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän vahvistamiseen, ja jos he onnistuvat siinä, niin sitten he ovat mallina Abhaaseille ja myös Etelä-Ossetialle. Ja sitten ehkä myöhemmin ja herra Ivanishvili sanoi, että jos Venäjällä tapahtuu muutoksia ja hän nyt panostaa äh, kansalaisyhteiskunnan ja intellektuellien äh, vahvuuteen Venäjällä suurissa kaupungeissa ehkä joskus tulevaisuudessa, kun Venäjän johto on äh, halukkaampi keskustelemaan näistä asioista, niin jotain muutosta voidaan saada aikaan. Mutta hän sanoi tämän varsin avoimesti, kun tapasimme hänen, että Tällä hetkellä Georgialla ei ole vahvuutta ja kapasiteettia muuttaa tilannetta. Huolimatta siitä, että georgialaiset ovat valmiit tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa, ja on useita kysymyksiä, joissa he osoittavat halukkuutensa. Mainitsen tässä nyt vaan eh, esimerkiksi osallistumisen Sochin olympialaisiin, joidenkin kauppasuhteiden uudelleen luominen, niin tästä huolimatta Venäjä ei tee asioita helpommaksi uudelle hallitukselle päinvastoin. He aitaavat hallinnollista rajaa ja he tekevät sen tavalla, joka haittaa kyläläisten elämää, joten sisäministeriö ja ulkoministeriön edustajat sanoivat, että siinä vaan tullaan ja rakennetaan aita keskelle kylää. Tai joskus he esimerkiksi rakentavat aidan talon ja sen peltojen välille. Korostivat sitä, että näkevät tämän myös humanitaarisena kysymyksenä Äh, suuri kysymys on tietenkin Abhasian ja Osetian äh, status, siinä meillä on Geneven puitteisto, mutta tätä pitäisi käsitellä myös humanitaarisena kysymyksenä. Nämä äh, kyläläiset eivät ole mitään rikollisia terroristeja, heillä on vain huono tuuri, kun he asuvat siellä ja meidän tulisi auttaa heitä tässä asiassa. Sitten haluaisin mainita vielä joitakin uudistuksia, koska kyllä nyt ollaan siirtymässä yksipuoluejärjestelmästä monipuoluejärjestelmään. Eilen esimerkiksi keskustelimme tilanteesta mm, tässä mm, rankaisutoimessa, kun nyt tarvitaan konsensusta hallituksen ja opposition välillä. Koska kun meillä on monipuoluejärjestelmä, niin sitten seuraavissa vaaleissa tilanne saattaa muuttua, eh, ehkä muuttuukin. Ja jos Georgia haluaa mennä eteenpäin, niin silloin täytyy olla konsensusta kaikista tärkeistä poliittisista ja muista uudistuksista. Kun puhuimme Georgian parlamentin puhemiehelle, hän mainitsi useita kysymyksiä. Hän sanoi, että noin 25 prosenttia toiminnasta parlamentissa on sellaista, että keskustelua käydään ja jopa konsensusta löytyy. Hallituspuolue ja oppositiopuolue istuvat saman pöydän ääreen ja yrittävät löytää jonkinlaisen ratkaisun. Joten jälleen kerran korostimme sitä, että tätä ei tarvita ainoastaan parlamentin tasolla, vaan erityisesti myös presidentin ja pääministerin välillä, jotta tilanne ei lähtisi käsistä siitä huolimatta, että kyllä ihmiset haluavat, että oikeus toteutuu, mutta tällaista selektiivistä oikeudenkäyttöä ei saisi harjoittaa. Tässä se, mitä minä halusin sanoa ja edustaja Liisek oli siellä ja muut kollegat, jotka olivat mukana, haluavat ehkä lisätä vielä jotain, jos heille on hyvä lisättävää. Kiitoksia. bardzo. dziękuję panu przewodniczącemu za to wyważone Kiitoksia. Kiitän herra Rucekia tästä hyvin tasapainoisesta puheenvuorosta. Olen hyvin iloinen siitä, että valtuuskunnallamme oli tilaisuus tavata Georgian politiikan kaikkia tärkeitä toimijoita. Tässä vaiheessa tulisi korostaa sitä, että oppositio puolueen mielipide ja Georgian presidentin mielipide toteavat, että Georgia ei ole menossa hyvään suuntaan. Jos pidätykset jatkuvat, siis oppositioedustajien pidätykset, niin Ja tässä kyse on eh, siitä, että tapasimme muun muassa presidentti Shakashvilin ja Tbilisin eh, pormestarin ja presidentti totesi, että hän lienee seuraava henkilö, joka tullaan pidättämään. Eli näitä pelkoja eri tahoilla on. Mainitsen tämän korostaakseni, että poliittinen tilanne on erittäin jännittynyt. Eilen hän mainitsin, että meillä on oikeastaan vain yksi tapa pitää yhteyttä yllä, nimittäin parlamentti. Muita kanavia meillä ei ole. On joitain huolestuttavia merkkejä ilmassa, nimittäin se, että presidentti ja tärkeimmät pääministeri ja tärkeimmät ministerit eivät käy kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksissa ja yhteistyö pääministerin ja presidentin välillä tänä päivänä on käytännössä mahdotonta. Presidentti Saakashvilin Virkakausihan on päättymässä, mutta tässä vielä muutama kuukausi menee, eikä tämä tietenkään ole hyvä. Ja siis nykytilanne ei ole kyllä hyväksi Georgialle. Ja valtiovarainministerin, talousministerin kanssa emme keskustelleet, pikemminkin keskityimme eh, perustuslaillisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Ja on kyllä todettava, että Georgiassa – talous on hidastunut ja tällä saattaa olla vaikutuksia maan tilanteeseen. BKTn kasvu on 50 prosenttia ennakoitua pienempää. Tämän tiedämme medioista. Samoin tiedämme, että ulkomaiset investoinnit ovat kutistuneet viime kuukausina ja tämä todennäköisesti tulee vaikeuttamaan maan tilannetta entisestään. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi huomio, joka liittyy yhteen seikkaan, sanamuotoon, joka on myös luonteeltaan käsitteellinen. Tämä liittyy hallinnolliseen rajaan, tämän rajan siirtämiseen ja niin edespäin. Tämä on mielestäni meidän virallisen ja unionin kannan vastaista käyttää sanaa raja, border. Ei ole mitään rajaa. On Georg- kyse on Georgian maista ja tämä hallinnollinen raja tai tulitaukoraja äm, on asia, jonka tunnemme hyvin venäläiset väit, venäläisillä on oma käsityksensä, joka perustuu voiman käyttöön. Ja Ja meidän ei tulisi vesittää sitä tulkintaa, jonka kansainvälinen, joka kansainvälisissä yhteyksissä on hyväksytty ja on kansainvälisten tuomioistuimen päätöksen mukainen. Uh, uh, Puheenjohtaja, kollegat, minäkin olin uh, Georgian valtuuskunnan jäsen ja siksi haluaisin sanoa muutaman sanan ja haluaisin ensinnäkin kiittää kollegamme Rutsekia tavasta, jolla hän johti valtuuskuntaamme ja myöskin hänen mietin tai kertomuksensa objektiivisuudesta. Kuten monet muutkin näinä viikkoina ennen parlamenttivaaleja, minä sain hyvin paljon raportteja kummaltakin osapuolelta, jotka syyttivät toista osapuolta kaikenlaisista liikkeistä, joilla yritettiin vaikuttaa vaalikampanjaan ja äänestykseen. Ja oli melkein mahdotonta päättää, mitkä näistä syytöksistä olivat tosia, olivatko ne liioiteltuja – olivatko ne vähän liioiteltuja vai äh, valtaisesti liioiteltuja, niin poispäin. Ja oli äh, yllättävää, että keskusteluissa Tbilisissä kummankin osapuolen edustajat, presidentin äh, puolueen ja muiden puolueiden edustajat, esittelivät itsensä melkeinpä viattona, viattomina eikeleinä, joilla eh, eivät ole tehneet mitään väärin ja ihan kuin kaikki olisi ollut eh, aivan rauhanomaista kampanjoinnissa, ja näinhän ei tietenkään ollut. Joten on kyllä ihme itsessään, että asiat eivät menneet pieleen ja että eh, siirtymä kokonaisuudessaan on enemmän tai vähemmän rauhallinen, vaikka varmastikin jännittynyt. Ja eilen lyhyessä kysymyksessäni parlamentin puhemiehelle, joka on äh, David Usupachvili, äh, republikaanisen puolueen johtaja, joka on myös liberaaliperheen jäsen, että olemme huolestuneita viimeaikaista pidätyksistä, edellisen pääministerin pidätyksestä, joka kahdeksan ministeriä ennen sitä oli sisäministeri, älkää me unohtako sitä. Tämä ei ole vain ihminen, joka on ollut vähän aikaa pääministeri, vaan kahdeksan vuotta sitä ennen hän oli sisäministeri. Joten hänellä varmaan oli sormensa pelissä mm, siinä, mitä sisäministeriö ja sen palveluyksiköt tekivät tai eivät tehneet. Ja mielestäni on tärkeää, että Georgian viranomaiset, ja tämän olemme sanoneetkin, olemme sanoneet sen pääministerille, oikeusministerille, tällä hetkiselle sisäministerille, parlamentin puhemiehelle. Mielestäni on tärkeää, että tällaista Ukrainan tyyppistä skenaariota ei saa kehittyä. Me olemme tämän varoituksen antaneet. On tärkeää, että he sen tietävät ja ymmärtävät, että me heitä tarkkailemme. Ja että me emme tule olemaan välinpitämättömiä, mitä ikinä tapahtuukaan sanomme siis selvästi tämän viestin, että me tarkkailemme tilannetta hyvin läheltä, mutta samanaikaisesti sanoimme, että me ole mitenkään naiveja. Kiitoksia. Thank, thank you, colleagues. Uh, allow me mm, some... Kiitoksia kollegat. Jos sallitte, esitän muutaman huomioon tästä tilanteesta. Olin fact-finding-missionin jäsen. Libor jo mainitsikin monta asiaa, mutta ei maininnut keskustelujamme tiedotusvälineiden kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa ja oikeusasiamiehen kanssa. Ja olin erittäin yllättynyt siitä, että nämä riippumattomat instituutiot ja järjestöt, kun puhuivat menneisyydestä, puhuivat aina siitä, kuinka heillä oli hyvin vähän tilaa toimia. Eli kun Libor, Libor puhui yhden puolueen järjestelmästä, niin tuona aikana äh, tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen äh, toimintamahdollisuudet, demokraattiset toimintamahdollisuudet olivat hyvin rajalliset. En nyt poraudu teknisiin yksityiskohtiin, mutta voin todeta, että entisen hallinnon aikana oli muun muassa monia poliittisia vankeja paikallisesti, ei ainoastaan äh, keskushallinnon tasolla, vaan paikallisestikin oli paljon poliittisia vankeja. 9500 henkilöä suurin piirtein menetti, menettivät omaisuutensa, heitä hallituksen viranomaiset kiristivät suoranaisesti. Ja riippumattomissa keskusteluissa, joita kävimme, mainittiin monia tällaisia asioita. Tältä kantilta en voi väittää luottavani entiseen esi- ö, presidenttiin. Olen hyvin avoin ö, tämän suhteen, koska entisen presidentin tulisi tietää siitä, mitä tapahtui, ja kaikki tapahtui hänen komennossaan. Ö, puhuja korjaa tämänhetkinen presidentti on vielä kyseessä ainakin lokakuuhun saakka. Uskon, että uusi hallitus avaa tilan demokratialle, mutta sehän tarkoittaa sitä, että tilanteet mutkistuvat, koska avoin tila on aina mutkikkaampi. Tulee ristiriitoja poliittisten puolueiden kesken, sellaisten puolueiden kesken, jotka ovat kilpailijoita keskenään. Tulee kaikenlaista kiistaa ja eri puraa. Ja meidän valtuuskuntamme suulla yritin sanoa, että uusi hallitus, ja tämä on avoin kysymys, jos, jos uusi hallitus löytää oikeat keinot, kyvyn pidättäytyä tietyistä toimista, niin täysimittaisesti eivät kuitenkaan välttämättä pysty niin tekemään, koska seuraa myös poliittista kiistaa. Ja kun saadaan demokraattisia instituutioita, niin on muistettava, että demokraattiset laitokset instituutiot ovat ö, paikkoja, joissa käydään avointa ö, taistelua niin sanotusti. Erimielisyyttä ilmenee. Ja tämä on tärkeä kysymys. Valtuuskuntamme oli erittäin tiukkana. Kaikki me olimme hyvin lujina ja meidän täytyy vedota hallitukseen, jotta se ei estäisi laillista toimintaa. Kaikki laillinen toiminta, joka kohdistuu entisiin viranomaisiin, sen täytyy olla oikeudenmukaista ja reilua. Ja myös Euroopan parlamentin täytyy seurata tilannetta oikeudenkäyntien täytyy olla oikeudenmukaisia ja reiluja. Me emme voi sanoa, ketkä ovat syyllisiä ja ketkä ovat syyttö- syyttömiä. Me emme tiedä sitä, koska tilanne on erittäin mutkikas. Mutta meidän täytyy olla tiukkana sen suhteen, että oikeudenkäynnit ovat sitten reiluja ja oikeudenmukaisia. Ja pääministerin uuden neuvonantajan EUsta siis on syytä varmasti tehdä työnsä hyvin ja hän varmasti niin tekeekin. Kiitos. Mr. Kavalen, you have the floor. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do... E, Kiitos. Parhaat kiitokset puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys erityisesti herra Rutsekille, mutta myös Lisekille kysymykseni. Mitkä henkilöt Georgiassa, vaikkapa kirkon edustajat, siis henkilöt, jotka ovat aktiivisia paikan päällä, voisivat toimia välittäjinä? Tämä on mielestäni avainkysymys. Ja sitten kysymys puheenjohtaja Prokille ja valiokunnallemme, mitä ajatuksia voisimme kehitellä öö, sen välttämiseksi, että paine kasvaa, pääsee kasvamaan. Georgiastahan on todettu, että ensin on todettava, että nykytilanne ei saa päästä kiristymään entisestään. Ja jos tähän nyt tulee vielä lisää tekijöitä, Eh, jotka kohdistuvat eh, kovana painostuksena oppositioon, niin pitääkin kysyä, että mitä voimme tehdä, että vierailusta ei, vierailu ei jää viimeiseksi. Georgian täytyy tuntea, että me lähestymme nyt sitä viimeistä rajaa. Nyt eh, johtavat oppositiopoliitikot joutuvat vankilaan ja meidänkin täytyisi puhua yhdellä äänellä. Kiitoksia. Yes, uh, do you need the floor for niin, haluatteko vielä loppupuheenvuoron esittää? Straight on. Niin, voin vastata tähän heti. En tiedä, onko herra Landsbergis täällä. Hän mainitsi tuon hallinnollisen rajan. Mikä on virallinen eh, selitys. Tämä on hallinnallinen rajalinja. Tätä termiä käyttävät kaikki mukaan lukien Georgian ministerit, joten meidän kokouksissamme lehdistötilaisuudessa kyllä me korostimme, me sanoimme ihan selvästi, että me tuemme Georgian alueellista koskemattomuutta, mutta siitä huolimatta, kuten sanoin, heillä on tämä ongelma tällä hallinnollisella rajalla. Me emme tarkoita että se on oikea raja, mutta meidän täytyy löytää joku termi, jolla sitä kutsua. Joten herra Landsbergis, virallinen termi on hallinnollinen rajalinja. Kyllä, jopa ministerit käyttävät tätä termiä, koska jollain tavalla se on kuvailtava. Emme me puhu rajoista, mutta sanomme hallinnollinen rajalinja. Joten vapaa-ajalla me voimme ehkä yrittää miettiä jonkun toisen termin ja auttaa georgialaisia ystäviämme he kuvailemaan sen. Hyvä on. Joka tapauksessa. Tämä, nämä muut kysymykset. Kollegat, ei tässä ole kyse pelkästään Georgiasta vaan myös Ukrainasta, Moldovasta ja kaikista muista itäisen kumppanuuden maista, mukaan lukien Länsi-Balkanin maat. Mielestäni meidän pitäisi antaa Euroopan parlamenttina esimerkki, hyvä myönteinen esimerkki, että demokratiassa suurissa poliittisissa tärkeissä kysymyksissä yhteistyötä puoluerajat ylittävästi tarvitaan, huolimatta siitä, kuka nyt sitten on hallituksessa ja kuka oppositiossa. Kun Eera Koval siis kysyi, mitä parlamentti voi tehdä, onko siellä jotain sellaista Georgiassa, niin meidän tulisi yhteiseksi tavoitteeksi tämä asettaa ja yrittää ottaa tämä rauhoittava rooli Georgiassa ja samoin muissa maissa. Kun näin herra Protasievicin. Kolme viikkoa sitten me menimme Moldovaan. Yksi EPPn edustaja, yksi sosiaalidemokraattien edustaja. Me keskustelimme puolueiden eh, teemme edustajille ensin eh, erikseen ja sitten yhdessä. Ja eh, kaksi päivää myöhemmin he uudistivat pro-eurooppalaisen hallituksen, joten tämä vain osoittaa, että mahdollisuuksia on. Meidän tulisi mm, tätä myönteistä roolia hyödyntää itäisissä kumppanuusmaissamme. Ymmärrän, että joskus tilanne on vaikea tämänhetkiselle oppositiolle Georgiassa, ja varmaan se on myös vaikea joillekin EPPn kollegoille, koska te olitte tottuneet siihen, että siellä oli yhden puolueen hallinto hoiti kaiken, ja ne olivat teidän puolueystäviämme, ja nyt yhtäkkiä meillä on erilainen tilanne, jossa oppositio, jota ei ollut edes olemassa aikaisemmin, yhtäkkiä voitti vaalit, mutta pitkällä tähtäimellä tämä on hyvä uutinen, se on myönteinen uutinen Georgialle. Mutta nyt meidän on varmistettava, että kummatkin, ihan sama mistä poliittisesta ryhmästä olemme täällä parlamentissa, nyt meidän on mielestäni yritettävä rauhoittaa tilannetta, jotta tilanne ei karkaa käsistä – niin että siirtymävaihe onnistuu. Tietenkin herra Mirabishvili mainittiin. Kuten kuulimme eilen parlamentin puhemieheltä, hän ei ole pelkästään opposition johtaja, vaan hän oli myös kahdeksan vuoden ajan sisäministeri, jota mitä meidän tulisi tehdä. Se, mikä myös mainittiin ja jota ei sanottu tänään, oikeus ministeri eh, vaalien jälkeen yhtäkkiä vain pakeni maasta. Miksi hän pakeni maasta? Meidän on esitettävä tämä kysymys. Ei se tarkoita, että meidän pitää jotain noita vainoa harrastaa, mutta meidän on ymmärrettävä eh, tilanne maassa, ymmärrettävä ilmapiiri. Siksi meidän pitäisi harkita myös tätä, eikä vain saman tien yritä eh, verrata Georgia Ukrainaan ja Mirabishvili ja Timoshenkoon ja niin poispäin. Siir- kuten kaikissa siirtymävaiheissa yksipuoluejärjestelmästä monipuoluejärjestelmään, niin tämä ei ole helppoa. Ja meidän on myös otettava huomioon poliittinen kulttuuri, koska viime vaalit ja tämä siirtymävaihe, tämä on ensimmäinen rauhallinen vallan siirtyminen Georgian viimeaikaisessa historiassa pidetäänpä tätä nyt sitten myönteisenä esimerkkinä ja työskennellään tältä pohjalta. Kollegi, eh, hanno chiesto di... Hyvät kollegat, nyt ovat pyytäneet puheenvuoroa kollega Sarjusvolski ja kollega Tanok. Me emme nyt voi aloittaa uudelleen tätä keskustelua, koska tämä on tapana ja koska... Ähm, Herra Budura odottaa meitä, koska tänään on kuitenkin kaunis aurinkoinen päivä, niin annan teille kummallekin yhden minuutin, yksi minuutti. Kiitos, joskus on tärkeitä aiheita, jotka itse asiassa ansaitsevat hiukan äh, huomiota ihan rutiinitoimien ulkopuolellakin. Olen kiitollinen siitä, mitä Libor sanoi. Jos oppositiojohtaja on vankilassa, niin heihän tämä voi olla demokratia. Minä keskustelin Watsonin kanssa, Bytikofferin sekä Demarien pääsihteerin kanssa pyysin, että sovittaisiin punaisesta linjasta, josta me emme luovu, ja tämän nimi on demokratia. Ja meille punainen linja on todella se, jos oppositiojohtaja on vankilassa, mutta ehkä pitäisi mennä pidemmälle. Joku sanoi, että olette oikeassa Marakisvilistä, mutta ystävämme ovat hallituksessa. Pohtikaamme sitä, että kolme suurinta puoluetta vetäisi, vetäytyisi kaikesta yhteistyöstä kumppanipuolueidemme kanssa, koska se sitoo kätemme. Eihän tämä voi olla uskottavaa. uskottavaa katkaiskaamme yhteydet äh, sisarpuolueisiimme, koska eihän äh, tämä uskottava enää ole, äh, kun kerran on poliittisia vankeja vankilassa. Kiitoksia. Ihan nopea kommentti vaan. Se, mistä meidän kaikkien pitäisi sopia, on se, että mitä ikinä linkkejä meillä ryhmänä onkin hallituspuolen, opistopuolen tai muiden kanssa, sillä ei pitäisi olla mitään roolia siinä, kun tarkastellaan sellaisen maan oikeusjärjestelmää, jonka kanssa meillä on hyvät suhteet, kuten Georgiaan. Ja olen hyvin pahoillani siitä, että vaikuttaa siltä, että Georgiassa oikeuslaitos ja laitos ovat poliittisia sesti sitoutuneita, riippuen siitä, mikä on hallituspuolue, mikä on oppositiopuolue. Nämälle oikein. Oikeuslaitoksen täytyy olla riippumaton hallituksesta. Olen hiukan huvittunut, kun mm, parlamentin puhemies sanoi, että hän on hallituksen edustaja. Kukaan puhemies ei muualla sanoisi niin. Hän saattaa olla hallituspuolen jäsen, mutta puhemies puhuu parlamentin puolesta eikä hallituksen puolesta. Hallitus näyttää nyt valvovan siellä parlamenttia ja oikeuslaitosta ja tämä on väärin. Me haluamme riippumattoman oikeuslaitoksen ja jos opposition edustaja on vankilassa poliittisista syistä, eh, niin sitä ei voida hyväksyä. Jos eh, sen sijaan on valitit rikossyytteet, niin se on eri asia. Kiitoksia. Colleagues. Mm, mm. Kiitoksia kollegat. Seuraava kohta on suljetuin ovin, joten pyytäisin, että ihmiset, joilla ei ole oikeutta jäädä saliin, lähtisivät salista.